ovat mahdollisesti kykeneviä tukemaan näin asioiden hoidossa. Ja tämä on yhteinen tehtävä komission neuvostolle ja parlamentille. Hyvät kollegat, keskustelu tästä aiheesta on nyt päättynyt. Seuraavaksi käsittelemme edustaja Wikströmin mietintöä aiheena sopimuksen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettava laki. Esittelijä saa puheenvuoron. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Minä haluaisin aluksi kiittää aikaisempaa kollegaa Diana Wallisia. Hän on työstänyt tätä kysymystä siihen asti, kun hän jätti parlamenttipaikkansa ja minä sain tämän tehtävän itselleni. Tämä on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen prosessi tutustua tähän kysymykseen, joten haluaisin aluksi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä siitä, että he ovat olleet rakentavassa yhteistyössä mukana ja todella pyrkineet ratkaisemaan nämä ongelmat. Kaikki varjoesittelyiden panokset, kommentit ja tarkistukset ovat olleet tervetulleita. Ja nyt meillä on ratkaisu, jota me kaikki voimme tukea. Me äänestimme yksimielisesti valiokunnassa tästä aiheesta. Miksi tämä on niin tärkeä kysymys? No siksi, että tällaiset kansainväliset kunnianloukkauskysymykset ovat tärkeitä kaikissa jäsenvaltioissa – me vietämme Eurooppa-päivää ja olemme iloisia Euroopasta, joka kasvaa yhtenäiseksi. Kansalaisemme muuttamat jäsenvaltioiden kesken saavat sieltä tuttuja ja perheenjäseniä muista jäsenvaltioista. Euroopan integraatioprosessi on kaikkien mielestä lämpimästi tervetullut. Mutta jos ajattelemme ajan henkeä, aikaa, jota elämme, niin tiedotusvälineissä yhä useammin halutaan raportoida ihmisistä ja tapahtumista muissa maissa. Ja media kuluttavaa myös sellaiset, jotka asuvat toisella kuin missä ovat syntyneet, asuvat jonka kieltä puhuvat. Joten, arvoisa puhemies, voidaan hyvin olettaa, että tapauksia tulee kunnianlaikkauskysymyksissä yhä useammin sellaisissa tapauksissa, että osapuolet ovat eri jäsenvaltioissa. Nämä voivat lisääntyä melko merkittävästi ja silloin syntyy kiistaa siitä, minkä maan lainsäädäntö on tarkoitus noudattaa, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että nämä, rikos, nämä prosessit hoidetaan parhaalla mahdollisella tapaa. Tarvitaan lisäys Rooman kakkosasetukseen ja siksi keskustelemme tänään tästä aiheesta. Tänään aiheeseen voidaan lisätä myös mahdollisuus niin kutsuttuun forum shoppingiin, jossa osapuolet pyrkivät valitsemaan itselleen sopivan maan, joka olisi siis heille suotuisin käsittelypaikka. Tämä ei tietenkään ole hyvä asia. Me yritämme huolehtimaan siitä, että tällainen mahdollisuus valita suotuisa käsittelypaikka vähenee. Kun vuonna 2005 viimeksi puhuttiin aiheesta, parlamentissa oltiin pitkälti samaa mieltä siitä, miten nämä asiat tulisi hoitaa. Valitettavasti silloin ei kuitenkaan saatu aikaan lopullista tulosta neuvoston kanssa, vaan tämä kysymys on ollut ratkomatta avoin. Nyt on kyllä korkea aika saada selvyyttä tähän kysymykseen niin, että kaikki osapuolet tietävät, missä mennään. Ennakoitavuus on minulle työn kuluessa ollut todella tärkeä vaatimus, josta ei voida joustaa. Se todella luo pohjan modernille oikeusvaltiolle. Kaikkien on siis saatava jonkinlaista oikeusvarmuutta. Oikeusasian valikunnassa on siksi jätetty lähtökohdaksi parlamentin kannanotto vuodelta 2005 ja me olemme tehneet siihen muutamia välttämättömiä tarkistuksia. Nyt selkeästi luomme perusperiaatteeksi sen, että se maa, jossa osapuoli asuu ja johon kohdennetaan lähetyksiä esimerkiksi kielen mukaan mennään. Sen maan oikeutta noudatetaan. Jos tämä on vaikeasti todettaessa, otetaan maa, jossa toimitus pitää toimipaikkaansa. Ei voida ajatella, että toimittajat tuntisivat sen, mikä on lainsäädäntö kunnianloikkauksen osalta kaikissa maissa. Tämä voisi tukahduttaa ilmaisuvapautta. Kaikkien on tiedettävä, mikä on perusperiaate. Siitä on pidettävä kiinni. Meidän yhteiset sääntömme perusoikeuksista ovat olemassa ja jokaisen jäsenvaltion on löydettävä sitten oikea tasapaino näiden oikeuksien välillä. Toivon nyt, että komissiossa voidaan hyväksyä tämä ehdotus ja palata pian, näin toivomme. Minä haluaisin mielelläni kuulla tästä asiasta lisää jo tämän illan keskustelun aikana. Kiitos oikein paljon, arvoisa puhemies. Kiitos. Nyt komission jäsen De Hyft, olkaa hyvä. Would like to thank Mrs. Wikström. Haluaisin kiittää rouva Wikströmiä mietinnöstä ja Rooma kaksi asetuksen muuttamisesta, joka on äh, aiheena tämän päivän päätösohjelmassa. Kollegani Vivian Redding tulee tutustumaan hyvin tarkkaan teidän suosituksiinne. Mietinnössä te ehdotatte sitä, että otetaan huomioon äh, tämä Rooman kaksi säännös, jossa ei ole mitään sitä mainittu kunnianloukkaista, koska aikoinaan ei ollut maassa saakaan kompromissia neuvoston ja parlamentin välillä, kun käytiin neuvotteluja tästä asetuksesta. 2010 komissio teki selvityksen aiheesta, johon sisältyi myöskin ratkaisu. Todettiin ratkaisu tässä asiassa ei voida löytää ilman, että tapahtuu huomattavaa harmonisointia lainsäädännössä me pidämme hyvin tärkeänä sitä, että varmistetaan, että on ilmaisun ja tiedonsaannin vapaus ja että näihin liittyy oikeus yksityiseen. On suojeltava tiedotusvälineiden monimaisuutta perusoikeuskirjan mukaisesti, mutta samanaikaisesti on olemassa myöskin perusoikeus yksityisyyteen ja se pitää tukea kun silloin, koska se suojelee loukkaukselta yksityisyyteen ja henkilöön. Ja nämä oikeudet on saatettava asianmukaisen tasapainoon. Tässä mielessä komissio ottaa huomioon teidän päätösasemanne. Me tulemme tutustumaan siihen, kun valmistelemme raporttia, jossa arvioidaan sitä, miten Rooma 2 asetus on pantu toimimaan, niin se tullaan eh, hyväksymään vuoden 2013 lopulla. Kiitos komission jäsen. Nyt en näe edustaja Galloa paikalla salissa, joten voimme siirtyä muihin puhujiin ensin. Puheensuo, puheenvuoron saa edustaja Svefka, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Wikströmin ehdottamat muutokset ovat hyvin tärkeitä minulle henkilökohtaisesti kahdestakin syystä. Minä olin mietinnön esittelijänä Bryssel 1-asetuksen tiimoilta ja olen hyvin tietoinen siitä, että oikeusvarmuutta tarvitaan ja pyrkimyksenä on saada selkeä laki silloin, kun kyse on kiista-asioista. Entisenä toimittajana, journalistina, joka on pitkään tehnyt työtä Puolan televisiossa, totta kai hyvin tarkalla korvalla pidän, kuuntelen tätä keskustelua, kun puhumme ilmaisuvapaudesta ja ymmärrän myös, miten tärkeää on toimia vastuullisesti journalismissa. Täytyy taata oikeus saada riittävää ja oikeaa tietoa. Emme ole vielä kuulleet vastausta siitä, mikä laki tulee sovellettavaksi silloin, kun kyse on kunnianloukkauksesta. Näinä aikoina kaikilla on pääsy internettiin ja paljon tietoa välitetään internetin kautta. Totta kai on hyvin helppoa valita helppo tie niin sanotun form shoppingin eli suotuisimman käsittelypaikan etsinnän kautta. Tässä pitäisi löytää tasapainoinen lähestymistapa niin, että huomioidaan alkuperäisen kanteen esittäjän vaatimukset ja toisaalta taas tämä medianäkökulma. Meidän täytyy toimia niin, että voimme oikeudelliset puutteet ja aukot kurssia kasaan ja on, tyy- on hyvä, että saamme komissiolta ehdotuksia ensi vuonna tässä asiassa. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja. Valtasaare, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Mi complimento con la collega... Kiitos puhemies. Minä haluaisin onnitella kollegamme edustaja Wikströmiä hänen hyvin tekemästään työstä. Hänen mietintönsä on todella loistavia ja kompromissit hyviä. Tämän harjoituksen tarkoituksena oli Kuronpäin kuilua, joka oli todella merkittävä. Se liittyy Rooman kakkosen puutteisiin, kun ei päästy sopuun siitä, mitä lakia käytetään, kun aiheena on sopimuksen perustumattomat velvoitteet. Silloin, kun on kyse yksityisyyden, henkilöllisyyden loukkaamisesta – Tämä liittyy siihen, miten henkilötietoja saadaan internetissä, mitä tietoja annetaan blogeissa esimerkiksi, miten verkostot netissä toimivat. Tämä on tärkeä toimi. Meidän on huolehdittava siitä, että sisämarkkinat toimivat hyvin, että tuomioistuin käsittelyn voi saada ja että saadaan hyvä tasapaino ilmaisuvapauden ja yksityisyyden suojan välillä. Tässä olen aivan samaa mieltä sen ajatuksen kanssa, joka mietinnössä tulee ilmi. On todella tärkeää nyt sopeuttaa Rooma 2. Ja olen samaa mieltä siitä, että tarvitsisimme keskuksen, joka voisi auttaa siinä, että sovitaan vapaaehtoisesti rajat ylittävät kiistat. Koska kustannukset voivat olla erittäin kalliita tuomioistuin käsittelyssä, olisi tärkeää saada vaihtoehtoinen ratkaisumenetelmä, joka ei olisi niin kallis. Ja tämä voisi toisaalta auttaa siinä, että suojellaan ihmisiä, ihmisten imagoa, mutta samalla huolehditaan ilmaisuvapaudesta. Kiitos. Kiitos seuraavaa. Puhujakin on Italiasta, edustaja Skuria, kaksi minuuttia. <clears throat> Niin, kiitos kun olen italialainen, tietysti myös seuraan hyvin tarkkaan tällaisesta aiheesta käytävää keskustelua ja haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja haluan myöskin kiittää komissiota siitä, mitä komissio juuri toi julki ajatellen lauseketta, joka koskee kunnianloukkausta. Se on hyvin tärkeä aihe. Esittelijän on onnistunut saada aikaan reilu tasapaino henkilöä koskevien vakvauksien osalta, jotka liittyvät yksityisen alueeseen, samanakaan kuitenkin huolehtien niin, että suojellaan oikeuksia, jotka liittyvät henkilöllisyyteen. Usein sitä loukataan erinäisillä väärillä tai paikkansa pitävillä kommenteilla käyttää nimenomaan uusia tiedotusvälineitä, joten ajatus siitä, että olisi keskus, joka olisi tällaisten kiistojen käsittelyä varten olemassa oleva yhteyspiste olisi ratkaisu, jonka kautta saataisiin aikaa lisää vapautta ja samaan aikaan kuitenkin myös lisää valvontaa. Tähän me olemme nyt odottaneet. Odotan nyt kuitenkin mielenkiinnolla sitä, mitä komissiolta tulee tässä asiassa, jotta tulevaisuudessa näemme selvemmin, mistä tässä aiheessa on kysymys. Nyt on edelleenkin aivan liian moni asia avoinna. Nyt en näe puheenvuoropyyntöjä. Ai, sentään, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Minä pidän tätä todella hyvänä tarinana, jonka kuulimme edustaja Wikströmiltä. Tärkeää on saada tällainen keskus aikaiseksi, jotta Tällaisessa tapauksessa voidaan löytää ratkaisu, voidaan katsoa mikä on oikea paikka hoitaa nämä kysymykset, katsoa mikä maa olisi vastuussa, kun tällaisia konflikteja lähdetään ratkaisemaan. Minun mielestäni Edustaja Wikström on tehnyt hyvää työtä, joten on todella ikävää, että useampi ihminen ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Olemme pitkälti tietenkin yksimielisiä, joten se ei ole ehkä tarpeen, mutta tämä on tärkeä edistysaskel parlamentille ja minä olen siitä iloinen. Kiitos. Kiitos. Tähän tiedätte aivan hyvin, että meillä ei ole tällä oikeutta esimerkiksi aplodeerata tai muuten osoittaa mieltä. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, uh, chairman. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, perusoikeudet ovat erityisen tärkeitä ja niiden tehokkaalla noudattamisella on vaikutusta kaikkiin toimijoihin eu ja kaikkia. Kansalaisen sananvapaus on myös tärkeä asia, mutta kuitenkaan kenenkään yksityisyyttä ei tulisi loukata. Komissio ottaa huomioon parlamentin päätösosaman ja ryhtyy tarvittavan kuulemisiin äh, asian osaisten tahojen kanssa ensi vuoden yhtey- aikana. Tärkeää on, että kuitenkin, että yksityiselämän kunnioittaminen ja sananvapaus säilyvät edelleen sen kunnioittaminen voimassa. Äh, Kiitos komission jäsen. Nyt esittelijä Wikström, olkaa hyvä. Kiitos. Niin, rakkaat kollegat, arvoisa komission jäsen Oikein paljon kiitoksia mielenkiintoisesta, mutta lyhyestä keskustelusta täällä täysistunnossa. Kun ajatellaan, miten paljon draamaa tähän mietintöön on liittynyt usean vuoden ajan, niin olisin kyllä odottanut paljon vilkkaampaa keskustelua, mutta kuten sanoin, tämä mietintö hyväksyttiin yksimielisesti valiokunnassa ja todella toivon, että se saa suuren tuen myös huomenna. Koska kuten joku sanoi, kyse on siitä, että kun ottaa umpeen kuilu ja löydetään oikea tasapaino – median vapauksen, ilmaisunvapauden välillä ja toisaalta sen välillä, että ihmisillä on oikeus yksityisyyteen ja oikeusvarmuuteen. Totta kai pidän hyvänä komission mielenkiintoa tähän kysymykseen ja odotan komission jäsen Dehyhte, että puhutte Vivian Redingin kanssa ja toivon, että hän nopeasti palaa tänne parlamenttiin konkreettien ehdotusten kerran. Näin varmasti käy, koska tässä ei vaadita paljon työtä komission puolelta, jotta saamme ehdotuksen, jonka varmasti voimme hyväksyä. Luotan tähän ja odotan tätä uutta ehdotusta mielenkiinnolla. Kansalaisten osalta on hienoa, että tämä eurooppalainen juhlapäivän päivä, jona voimme sanoa, että me haluamme nyt täyttää sen tyhjön, joka on ollut olemassa, jotta vapaa liikkuvuus ja kansalaisten oikeusturva uudestaan turvataan. Tälläkin tapaa. Kiitos tästä ja odotan mielenkiinnolla äänestystä huomenna täällä täysistunnossa. Kiitos. Hyvät kollegat, keskustelu päättyy. Äänestämme huomenna kello 11.30 lähtien. Seuraava kohta esityslistalla on Rinaldin mietintö. Aiheena EUn kauppa- ja investointistrategia Eteläisen välimeren aluetta varten arabimaiden kevään vallankumousten jälkeen. Στην υπηρεσία της αλλαγής, η εμπορική και